Mutta Pimenta Lopesin, Punset Banelin ja Kolicekin valtakirjat, ja ne on, ovat astuneet voimaan 31. tammikuuta, 3. helmikuuta ja 4. helmikuuta 2016. Onko tähän huomautettavaa? Eli näin ollen nämä mandaatit on vahvistettu. Von Stor